I have a number of announcements. Minulla on joukko ilmoituksia tehtävänä. Olen saanut Euroopan kansanpuolueelta pyynnön nimittäin Elisabeth Morin jäseneksi naisten oikeuksien ja sukupuolten äh, tasa-arvon valiokuntaan. Onko kommentteja? Näin tämä tulisi voimaksi.